Thank you, colleagues. Um... Kiitoksia kollegat. Pyytäisin teitä nyt lähtemään täältä salista pois ne, jotka ette halua kuulla äänestysselityksiä. Se osuus alkaa ihan heti. Kiitoksia kollegat. Nyt aloitamme siis äänestysselitykset ja annan yhden minuutin puheenvuoron ensin edustaja Malulle. Oletteko valmis pitämään puheenvuoronne? Mr. Malu. Edustaja Malu. Malu. Malu. 664 on numero. give the floor Annan seuraavaksi puheenvuoron Gutierrez Prietolle. Kiitoksia puheen, puhemies. Euroopan parlamentti pyysi puuttumista voimakkaasti sen merkkien suojaamiseksi, erityisesti käsityöläismerkkien esimerkiksi keramiikka vaatii Euroopan komission lainsäädäntöaloitetta, jotta nämä tuotteet eivät katoaisi. Kyseessä ovat tuhannet työpaikat, tuhannet kansalaiset, jotka tarvitsevat lainsäädännöllisiä toimia komissiolta, jotta maaseudulla voitaisiin asua ja voitaisiin tehdä työtä ja harjoittaa tuotantoa. Tämä toimenpide on nyt jumissa neuvostossa ja Euroopassa on käsite, käsissämme välineitä, joilla pystymme suojaamaan maatieteellisiä alkuperätuotteita, jotka eivät ole maataloustuotteita, ovat tärkeässä asemassa. Euroopan parlamentti on tänään lähes yksimielisesti ilmaissut kantansa ja toivomme, että komissio ottaa sen vakavasti, jotta, kansala- jotta kansalaisia ja käsityöläisiä suojeltaisiin ja myöskin suojeltaisiin heitä eh, epäreilua kilpailua vastaan, joka on peräisin muualta, päin, muualta maailman osista käsityöläis paikallistuotanto on tässä aivan keskeisessä asemassa ja sitä on suojeltava. One minute, madam. Kiitoksia ja sitten edustaja Shoidrova, yksi minuutti. Děkuji, vážená paní místopředsed. Kiitos, arvoisa puhemies. Ensin selittää, minkä takia äänestin mietinnön puolesta. Se, että maantieteellisten merkintöjen suojaa ulotettaisiin koskemaan myös muita kuin maataloustuotteita, on mielestäni tärkeä viesti Euroopan komissiolle. Euroopan komission pitäisi nyt tehdä aiheeseen liittyvä lainsäädäntöehdotus. Tämä on tärkeä ja välttämätön askel, jotta voimme suojella perinteistä käsityötaitoa ja siihen liittyviä tuotteita. Tämä on tärkeää myös siitä näkökulmasta, että käsityötaitoa pitää pitää yllä, varmistaa, että se siirtyy sukupolvelta toiselle ja varmistaa myös se, että asiaa käsitellään myös koulutuksessa. On tärkeää, että tähän investoidaan riittävästi. Kiitos sitten Steiler. Kiitos. Minä haluaisin äh, kiittää esittelijä kahdeksan ääntä tässä parlamentissa tuki tätä periaatetta. Ja koska minä edustan Skotlantia Euroopan parlamentissa, niin on erittäin tärkeää, että skottituotteilla on tämä laajempi suojelu Meillä on tällä hetkellä huomattavasti enemmän kaikenlaisia haasteita liittyen omistajuuteen ja tekijänoikeuksiin. Ja sen vuoksi minusta on erittäin hienoa, että tämä mietintö laajentaa tätä ja se, että niin suuri enemmistö tämän parlamentin ihmisiä tukivat tätä EUn maantieteellisten merkintöjen suojan mahdollista ulottamista muihin kuin maataloustuotteisiin. Ja nyt odotamme sitten äh, komission ja neuvoston toimia, joten äh, nyt jäsenvaltioiden komission suuntaan tulevat kaikki paineet ja toteuttaa se, mitä me tänään hyväksyimme. GIL, one minute, please. Thank you, President. Gill. E Kiitos arvoisa varapuhemies. Se, että Äh, meillä on olemassa tällainen maantieteellisten merkintöjen suoja. Se on jo osoittautunut tarpeelliseksi maataloustuotteiden kohdalla. Nyt on tärkeää, että se suoja ulotetaan myös muihin kuin maataloustuotteisiin. Tilanne on pirstaleinen. Joissakin jäsenmaissa mitään suojaa ei ole, joissakin taas on. Ja näin ollen on olemassa tarve lailliselle kehikolle, joka suojaa paikallisia tuottajia. Ja siksi äänestin ehdottomasti tämän mietinnön puolesta, että ulotetaan tätä myös muihin kuin maataloustuotteisiin. Me olemme tunnettuja, minun alueeni West Midlands tunnettu tästä posliinin tuotannosta. Meillä on useita tunnettuja nimiä ja on tärkeää, että halpatuotteet eivät enää ratsasta näiden arvokkaiden perinteisten tuotteiden maineella ja tätä suojaa me todella tarvitsemme. Sen nämä tuotteet ovat ansainneet. Kiitoksia sitten edustaja Morvai. Minä äänestin puolesta. Ja syystä, että haluaisin tässä nyt ottaa esille sen, että maantieteelliset merkinnät ovat sellaisia, joita pitää suojata. Se on tärkeää meille kaikille. Unkarin tulee yhä enemmän matkailijoita ja sen takia me odotamme, että eurooppalaiset ja Euroopan ulkopuoliset matkailijat voisivat nauttia meidän tyypillisten tuotteiden erityisluonteesta ja arvosta. Kyseessä ovat hyvin tyypilliset esimerkiksi pustan tuotteet tai veteen liittyvät tuotteet, kylpylätuotteet ja Janus on onnistunut edustamaan Unkaria myös täällä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 Kiitos. EUn maantieteellisen merkintöjen suojan mahdollinen ulottaminen muihin kuin maataloustuotteisiin on hyvä asia, koska tämä johtaa parempaan avoimuuteen ja auttaa kuluttajia tekemään paremmin perusteltuja valiko- valintoja. Maantieteellinen merkintä eh, ei suoraan kuitenkaan johda siihen, että tuote eh, on jäljitettävissä. Sen vuoksi me tarvitsemme tähän vielä muita toimenpiteitä. Minusta meidän pitäisi tehdä enemmän tuoteturvallisuuden ja markkinavalvonnan suhteen. On vielä toinenkin asia, asia joka on hyvin tärkeä vihreille. Tässä mietinnössä ei nimittäin ole tarpeeksi infore- tietoa uusien tuotteiden eh, tekijän oikeuksista. Meillä täytyisi myös olla vaikutuksen arviointeja siitä, millä tavalla tämä tulee vaikuttamaan esimerkiksi maataloustuotteiden ja muiden tuotteiden kustannuksiin. Ja minä sen vuoksi en voinut tukea tätä. Kiitos. Minäkin äänestin tämän mietinnön puolesta, kuten useimmat kollegani. Olen vakuuttunut siitä, että jos saisimme EUn tasoista suojaa myös muille kuin maataloustuotteisiin, siis maantieteellisten merkintöjen suojan kohdalla, niin se on tehokasta, aivan kuten se on ollut maataloustuotteiden kohdalla myös. Tämä vain vahvistaisi ja yhtenäistäisi järjestelmää, joka on jo olemassa tiettyjen tuotteiden kohdalla. Tämä on osoittautunut hyväksi tavaksi suojata tuotteidemme alkuperää. On hyvä suojata Euroopan tasolla eikä pitää yllä 28 maan erilaisia järjestelmiä. Ja merkittävää on myös se, että tämä ei saa tuoda lisäkustannuksia valmistajille. Valmistajat saavat tahollaan miettiä, haluavatko ne nauttia tätä suojaa. Tämä pitää olla vapaaehtoinen järjestelmä. Ja edustaja Maletic, yksi minuutti. Podržala sam danas inicijatiivu. Kiitos. Minä tuin tätä aloitetta laajentaa äh, maantieteellisten merkintöjen suojaa muihin kuin maataloustuotteisiin. Sekä ei-maataloustuotteet että maataloustuotteet ovat taloudellisen kasvun äh, moottoreita. Ja tässä on nimenomaan myös kysymys alueellisten äh, erikoisuuksien tukemisesta. Ja tämä on myös asia, jolla voidaan saada aikaan uusia työpaikkoja, voidaan tukea pk-yrityksiä, käsityöläisyrityksiä, kaikkea mitä me tarvitsemme nimenomaan maaseudulla. Kroatiassa meillä on hyvin paljon tarjottavana ja meillä on paljon myös tarjottavana eh, maailmalle, kuten myös maataloustuotteet, jotka on tunnustettu korkeatasoisiksi erityisissä eh, tuotteiksi, tangeriinit, makkarat, oliiviöljy ja niin edelleen. Meillä on myös ei-maataloustuotteita, kuten pitsiä, puuleluja ja muita. Kiitoksia puhemies. Äänestin tämän mietinnön puolesta ja olin keskustelussa läsnä eilen illalla ja oli selvää, että suurin osa edustajista oli esityksen puolella ja se näkyi myöskin äänestystuloksessa. Meillä oli 694 puolesta ääntä. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö tätä, tämä suoja olisi suojannut, tarjonnut suojelua ja auttanut maataloustuotteet. Ja niin se auttaa myöskin muita tuotteita. Se auttaa meitä lisäämään myyntiä tuolla toimialalla niin ikään. Ja tämä luo työpaikkoja suojaa työpaikkoja ja luo myöskin vaurautta. Ja kuten esittelijä totesi, toivon, että komissio todellakin tekee parhaansa esittääkseen mahdollisimman pian lainsäädäntöehdotuksia tällä alalla. Kiitoksia sitten edustaja Begin. Grazie. Kiitoksia kollegat, olemme juuri hyväksyneet sellaisen aloitteen, jos, jolla pyydetään unionin ja jäseniä sisällyttämään maatieteellisen merkittävien suoja myöskin muihin kuin maatalotuotteisiin, sellaisina kuin ne ovat olemassa maatalotuotteisten osalta. Eh, me haluaisimme suojata samalla tavalla myöskin ei-maataloustuotteita, jotka ovat korkealaatuisia Italiassa, esimerkiksi Carraran marmoria, Muranon lasia ja monta muuta tuotetta jos tällainen järjestelmä otetaan pää- käyttöön, niin sillä voidaan taistella salakuljetusta ja väärennyksiä vastaan koko Euroopassa ja Euroopassa. Ja tälle listalle on ehdotettu pääsyä maksunvaraiseksi, mutta me pidämme tärkeänä, että se olisi ilmaista. Tämä teema on tärkeä ja äänestimme sen takia tämän mietinnön puolesta täällä täysistunnossa. Kiitos. Hey, Mr. Kiitos ja sitten Mamikins yksi minuutti. Thank you, Madam President. Europe savienības... Kiitos arvoisa puhemies. EUn maantieteellisten merkintöjen suojan mahdollinen ulottaminen muihin kuin maataloustuotteisiin on ehdottoman tärkeä asia. Näin kuluttajat saavat helpommin tarvitsemansa tietoa. Näin kuluttajat myös voivat tehdä paremmin päätöksiä ja parempia päätöksiä myös. On hyvä, että kansalaiset voivat luottaa siihen, että tuote on laadukas, joten tämä kyllä suojelee myös kuluttajia. Tämä on tärkeä aloite paikallistuotannon suojelemisen näkökulmasta. Tällä voidaan auttaa myös maaseutualueilla asuvia Euroopan kansalaisia. Latviassa paikallisten tuotteiden merkitys on varsin suuri, erityisesti Itä-Latviassa. <clears throat> Eh, Minä äänestin tämän mietinnön puolesta. Kollegani tekemän mietinnön puolesta. Minusta ei ole niinkään tärkeää väitellä tästä unionin tasolla, koska eihän tässä nyt ole kysymys pelkästään paikallisesta tuotannosta ja käsityötaidosta. Tässä on kysymys myös äh, kuluttajasuojasta ja informaatiosta, kuluttajista, jotka saavat informaatiota. Mutta se, mitä ei vielä ole täällä mainittu, on tämän suojan ulottaminen kansainväliselle tasolle – jos EU on ainoa osapuoli, joka suojelee näiden tuotteiden arvoa, se ei riitä. Meidän täytyy myös tukea kansainvälistä suojelua. Ja sen vuoksi haluaisinkin, että TRIPS-sopimus äh, avattaisiin uudelleen. Ja edustaja Maullu. Kiitoksia puhemies Puhemies, minusta tämä on äärimmäisen tärkeä, jos tämä mietintö, josta äänestettiin tänään, ja toivottavasti komissio toimii hyvin nopeasti ja päättäväisesti määritelläkseen tällaisen mm, yhtenäisen kokonaisvaltaisen lainsäädäntöehdotuksen. Tämä liittyy erityisesti Italian histori- historiaan ja Euroopan taitoon, joten maantieteellisen merkintöjen suoja lisää pk yritystämme kilpailukykyä, jotka joutuvat yhä maailmanlaajuisempien markkinoiden paineen kohteeksi. Italialaiset yritykset liittävät tuotteisiinsa perinteisesti laadun ja tätä on suojattava. Kiitoksia sitten äänestysselitykset tästä aiheesta saatiin päätökseen. Seuraavaksi siirrytään sitten Mihailovan mietintöön. Annan Morvaille ensimmäiseksi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Äh, Kiitos. Luonnollisesti minä äänestin sen puolesta, että Kreikka saa enemmän varoja eu budjetista. Mutta kuten jo täällä olen sanonut puheenvuorossani, niin haluaisin, että Kreikan kansalaiset myös valvovat sitä, millä tavalla näitä rahoja käytetään ja että esimerkiksi rahoitetaanko siellä korruptoituneita projekteja. Jos he näkevät sellaista, niin kansalaisten tulisi ilmoittaa se samalla tavalla, ihan samalla tavalla kuin minä olen tehnyt. Unkarissa oli manipulointeja maan hankinnassa. Minä nimittäin silloin totesin, että eurooppalaisia varoja, eurooppalaisia tukia manipuloitiin, käytettiin väärin ja samoin myös näitä omistajuussopimuksia. Ja minä ilmoitin tästä ongelmasta komissiolle ja he sitten kääntyivät Olafin puoleen. I would ask you to respect the speaker. Pyytäisin noudattamaan puheaikoja. Maletic seuraavaksi. Kiitos. Olemme tänään antaneet tukemme konkreettisille toimille ja vaatineet, että Kreikan sääntelypuitteistoa pitää uudistaa, jotta eurooppalaiset rahat voidaan ottaa vastaan. Meidän täytyy osoittaa varoja eurooppalaisten projektien toteuttamiseen ja myös yhteisrahoitushankkeisiin ja hankkeita edeltävään rahoitukseen. On tärkeää, että komissio pitää huolta siitä, että myös muissa jäsenmaissa nämä rahat todella otetaan käyttöön, varsinkin kahdeksassa maassa, joissa on näitä task force-hankkeita. Toisin sanoen kaikkia sääntöjä ja koko sääntelypuitteistoa pitää uudistaa, jotta eurooppalaiset rahastot saadaan konkreettiseen käyttöön kokonaisvaltaisesti, koska nyt tilanne on myös se, että edunsaajat joutuvat tässä viirakossa taistelemaan. Minulla oli kunnia puhua ETTn puolesta silloin, kun eh, herra Tsipras, pääministeri, Kreikan pääministeri, oli täällä ja olin aika kriittinen, mutta en sanonut, että jos Syyrian paketti pantaisiin kasaan tällä tavalla, niin Euroopan unioni olisi päässyt jo pitkälle. Tilanne on kuitenkin hyvin vaikea Kreikassa. Me irlantilaiset tiedämme, kuinka hankala tämä pelastusohjelma oli, mutta pidimme siitä kiinni ja nyt olemme päässeet parempaan tilanteeseen ja haluaisin, että samat tapahtuisi Kreikassa. Mutta kaikki ponnistukset on suoritettava, jotta voitaisiin heitä auttaa. Ja jos voimme rakennerahasto ja rakenteellisten rahasto, sijoitusrahaston kautta sitä tekemään, niin hyvä niin. Ja olemme tietoisia myös siitä, että Kreikka, Kreikka kantaa harteillaan myöskin siirtolaispaineista suuren osan ja se tekee tilanteesta erityisen vaikeana. Meidän täytyy auttaa Kreikkaa entistä enemmän kaikin mahdollisin tavoin ja tämä on hyvä askel siihen suuntaan. paní předsedkyně. Já jsem se u tohoto mat... Kiitos puhemies. Minä äänestin tyhjää ei siksi, ettenkö haluaisi tukea Kreikkaa. Kyllä minä tiedän, miten hankala tilanne tässä maassa on. Mutta minä olin valmis tukemaan mietintöä, joka olisi samalla vastaavanlainen, mitä neuvosto ehdotti vuonna 2014-2020 mietintöä Syy, miksi minä en tätä tukenut, oli se, että Euroopan komissio esitteli sääntöjä vuodelle 2007 2013, eli tämä on retroaktiivinen ehdotus, ja se on ongelma. Minusta meidän täytyisi suuntautua tulevaisuuteen, eikä keskittyä menneeseen. Mr. Uh, arvoisa puhemies. Tämä ehdotus liittyy Kreikalle tarjottavaan apuun, jotta Kreikassa näiden yhteisrahoitushankkeiden toteutumisaste tai käyttöönottoaste nousisi sataan prosenttiin ohjelmointikaudelle 2013-2017 ja sitten myös 2014-2020. Tämän avun tarjoaminen ei tietenkään tarkoita sitä, että annetaan ylipäätään vain apua, vaan pyritään samalla myös vahvistamaan Kreikan talouden kilpailukykyä. Päätavoite on antaa tukea Kreikan hallitukselle, jotta se saisi uudistukset toteutettua ja että Kreikka palaisi muiden maailman kilpailukykyisimpien maiden sarjaan. Eurooppa tarvitsee Kreikkaa. Tento návrh eh, usnesení, který má skutečně pomoci těžce zkouš- Minä tuin tätä ehdotusta tukea Kreikkaa. En koskaan äänestäisi herra Tsiprasta, mutta siitä huolimatta haluan kyllä tukea sitä, että tuetaan ja autetaan maata tällaisessa hädässä. Se on eurooppalaista käytännön solidaarisuutta. Nämä 500 miljoonaa euroa, jotka pitäisi nyt lisätä olevassa oleviin varoihin tänä vuonna ja ensi vuonna, ei se ole kovinkaan paljon, paljon rahaa, jos huomioimme sen kuitenkin, että että tämä raha saattaisi nyt sitten olla se Kreikan talouden käynnistäjä. Ehkäpä meidän pitäisi muotoilla vahvempia ehtoja niin, että varat sidottaisiin konkreettisiin tavoitteisiin. Ja edustaja Maria. Ja πρόεδρε, υπερψήφισα Puolesta, koska toimenpiteet, joihin on ryhdyttävä Kreikan tukemiseksi, ovat ehdottoman välttämättömiä, koska maa on kärsinyt juuri säästöohjelmista. Ohjelmat ovat köyhistäneet sen. Ja nuo säästöohjelmat vaativat julkisten sijoitusten leikkaamista ja ilman julkisia sijoituksia ei voi yhteisrahoittaa eikä käyttää yhteisön varoja hyväksi. Ja sen takia näitä toimenpiteitä tarvitaan, joista nyt on äänestetty, jotta päästäisiin eteenpäin tällaisena aikana, kun Euroopan uni, unioni on Troikan kautta köyhistyttänyt tämän maan. Ensin sitä lyötiin kepillä ja sen jälkeen tarjotaan porkkanaa, jotta tulisi parempi olo. Ihan kiitos paljon vaan, mutta hyvä, että kuitenkin tätä porkkanaa tai namia tarjotaan jälkeenpäin, koska se hieman lievittää sitä tuskaa, joka, jonka säästöt ovat aiheuttaneet. Mr. Poshpichel, please. Thank you eh, paní předsedající já jsem podpořil tuto zprávu jsem z české republiky která. arvoisa puhemies äänestin mietinnön puolesta. olen kotoisin tsekin tasavallasta ja me kaikin tavoin tuemme kehitysmaita Euroopan unionin kehitysrahastossakin. Meidän panoksemme on kaksinkertaistunut viime vuosina. Olemme huolissamme siitä, että käytetäänkö rahat tehokkaasti. Ja tämä mietintö parantaa mielestämme varojen käytön tehokkuutta, koska mietinnössä sanotaan, että rahan käytössä pitää vahvistaa yhteistyötä paikallisviranomaisten kanssa. Se tehostaa rahan käyttöä. Jos keskushallinnon kanssa vain asioidaan, niin silloin rahojen käyttö voi usein olla kyseenalaista ja herää kysymyksiä, että, että ohjautuvatko varat todella sinne, missä niitä tarvitaan. Minusta tämä on hyvä mietintö ja sen takia äänestin sen puolesta. Ja Kelly. Kiitos puhemies. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta. Ja se ei ollut lainkaan hankalaa sen vuoksi, että enemmistö parlamentin jäsenistöstä kannattivat, kannatti myös tätä 506 ääntä puolesta. Paikallisella tasolla siellähän enemmistö työstä tehdään. Ja jos paikalliset tekevät työtä, ihmiset yleensä ovat siihen tyytyväisiä ja se parantaa ihmisten elämää ja ihmiset eh, myös tunnistavat eh, paikallishallinnon eh, roolin. Jos sitten puhutaan enemmän korkeamman tason hallinnosta, siellä on paljon diktatuuria, rahat käytetään väärällä tavalla, Joten tämä on erittäin hyvä mietintö ja tämä tulee auttamaan kehitysmaita käyttämään varojansa sellaisella tavalla, joka on heille eduksi. Mamikens. Kuten kaikki tiedämme, Euroopan unioni on yksi suurimmista lahjoittajista maailmassa ja yhtenä maailman rikkaimmista alueista maailmasta velvollisuutenamme on tarjota apua muille ja yksi tapa tehdä se minun mielestäni on harjoittaa yhteistyötä paikallisviranomaisten kanssa. Nimenomaan pääkaupunkiseudun ulkopuoliset alueet saavat eniten aikaiseksi kehitystä kehitys, kehittyvissä maissa, joten ei pidä unohtaa näitä äärialueita. Tämä on totta kaikkien maiden kohdalla, ei pelkästään kehittyvien maiden, vaan myöskin omassa maassani Latviassa meillä on suuria eroja pää, kaupungin Riian ja sitten alueellisen Flatkallan alueen kanssa, joka on kaikkein köyhin alue. Ja tällaisella yhteistyöllä saamme parempia tuloksia aikaiseksi. Kiitos, arvoisa puhemies. Minäkin tuin kollegamme mietintöä en ainoastaan siksi, että pidän paikallisviranomaisia tärkeinä, vaan myös siksi, että uskon, että paikallisviranomaiset ovat parempia eurooppalaisten poliittisten tavoitteiden saavuttamisessa kuin keskushallinnon kanssa työskentely. Kyse on toissijaisuusperiaateesta, hajauttamisesta ja jokuudesta, ja näistä syistä tuin tätä mietintöä. Minusta oleellista on, että paikallisviranomaisten roolia vahvistetaan myös budjetissa. Asiasta ei puhuta kovin usein, mutta jos valtiot ylittävät velkatavoitteensa, niin silloin paikallisviranomaisten pelivara vähenee huomattavasti ja paikallisviranomaisilla on usein varsin vähäinen rooli. Ja tämä tarkoittaa sitä, että keskushallinto hoitaa taloutta huonommin kuin paikallishallinto. Kiitos. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta. Ja ihan samoista syistä kuin edellisessä äänestyksessä. Tässä on kysymys eurooppalaisista varoista. Ja nämä varat on käytettävä oikealla tavalla – eikä niitä saa jakaa suljettujen ovien takana ystävien kesken. Jatkan siitä, mihin edellinen puhuja lopetti. Nimenomaan tämä on tapahtunut Unkarissa. Näis, nämä maataloustuet ja näissä maataloustuissa. Ja haluaisinkin kehottaa kaikkia sekä Euroopassa että Afrikassa valvomaan sitä, miten näitä varoja käytetään ja mikäli heillä on todisteita siitä, että varoja on käytetty väärin, heidän tulisi kääntyä vastuuviranomaisten puoleen. Me olemme jo olleet yhteyksissä komissioon, joka kääntyi Olafin puoleen ja Olafilla on numero, jonka voi soittaa. Is suspended. Nyt olemme päässeet tämän osuuden loppuun ja istunto keskeytetään kello 15 asti.